Dear colleagues, we can uh, start our meeting. And uh, this afternoon. Uh... Hyvät kollegat, voimme aloittaa kokouksemme. Tänään keskustelemme kiertotalouspaketista. Meillä on esityslistalla tästä monta kohtaa, aina kohdasta kahdeksan kohtaan yhden, y, 11 saakka. Keskustelemme niistä yhdessä. Käsittelemme nyt tarkistuksia ja annamme puheenvuoron esittelijälle. Näin saamme selkeän kuvan tarkistuksesta ja kuuntelemme esittelijän näkemyksen. Olkaa hyvä, edustaja Bonafé. Grazie Presidente. Intanto mi fa... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita tarkistusten esittämisestä. Noin 1700 tarkistusta näihin neljään ehdotukseen olemme saaneet. 1169 niistä koskevat ensimmäistä tekstiä. Tämä osoittaa, että kollegat pitävät tätä aihetta erityisen tärkeänä. Tarkistusten määrä jo sinällään osoittaa tämän asian tärkeyden. Haluaisin kiittää myös kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssani varjoesittelijöinä. Tämä yhteistyö on tehty oikein hyvässä hengessä, rakentavassa hengessä. Toivon, että tämä on hyvä merkki tätä tulevaa työtä ajatellen. Toivon, että saamme mahdollisimman laajan enemmistön aikaiseksi parlamentissa. Meillä on käsissämme hyvä neuvotteluvaltuutus neuvostoa kohtaan. neuvostossa on nähtävissä tietty kanta. Haluttaisin erotella jäsenvaltiot, joita pidetään edistyneempinä, kun ajatellaan näitä kriteereitä ja tavoitteita. Tarkistuksesta haluaisin sanoa, että minusta on hienoa, että kollegat ovat omissa tarkistuksissaan ottaneet, heijastelleet monia minun ehdotuksiani. Ja joitakin minun ehdotuksen on jopa vahvistettu tarkistuksissa. Ennen kaikkea mitä tulee kahteen tavoitteeseen, jotka ovat minulle erityisen tärkeää kiertotalouden kannalta ennen kaikkea ensinnäkin ehkäisy, jätteiden syntymisen ehkäisy ja sitten uusien raaka-aineiden markkinat ehkäisystä, jäteiden ehkäisystä ensiksi. Se on nimittäin ensimmäinen tärkein askel jätehierarkiassa. Kukaan ei ole asettanut kyseenalaiseksi tätä jätehierarkiaa, joten se pätee. Ja jätteiden syntymisen ehkäisy on ensimmäinen askel. Kaikki tiedämme, miten tärkeää se on. Ja komission ehdotus on minun mielestäni ja varmasti monien kollegoidenkin mielestä riittämätön tämän suhteen. Tarkistuksessa yritetään siis vahvistaa tätä näkökohtaa. Monissa tarkistuksissa jäsenvaltioilta vaaditaan sitä, että todellakin parannettaisiin tuotteiden resurssitehokkuutta, että tuotteet olisivat uudelleen käytettävissä ja kierrätettävissä. Sitten puutumme myös elintarvikkeiden haaskaukseen sekä ne mereen päätyviin roskiin ja roskaamiseen. Joitakin tarkistuksia on, joissa vaaditaan jätehierarkiaa elintarvikejätteelle. Tätä minä en alun perin ollut aikonut ottaa mietintöön, mutta voin kyllä sen mielelläni ottaa mukaan. Mitä sitten tulee elintarvikkeiden haaskaamiseen ja mereen päätyviin roskiin? EU on kumpaankin näihin päättänyt, niitä Grünbergin näitä päättänyt vähentää 50 prosentilla kestävien, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Toiset tarkistukset, jotka käsittelevät näitä kahta tärkeintä välinettä, niillä on sama, tämä savo, sama tavoite, nimittäin sivutuotteet ja jätestatuksen päättyminen. Sitten olemme tarkastelleet myös laajennettua tuottajan vastuuta. Siitä olemme saaneet monia tarkistuksia. No täytyy sanoa, että joskus nämä tarkistukset ovat jopa hieman ristiriitaisia, joten meidän on tehtävä parhaamme jonkinlaisen yhteisen nimittäjän löytämiseksi eri tarkistusten välillä. Mutta laajennetusta tuottajan vastuusta olen edelleen sitä mieltä, että tarvitsemme minimivaatimuksia, niin kuin komission ehdotuksessakin on määritelty. Eli tarvitsemme EU-tasoisia minimivaatimuksia laajennetulle tuottajan vastuulle. Se on minun kantani. Kuten sanoin, olemme saaneet tarkistuksia, jotka ovat tämän kanssa ristiriidassa, joten meidän on jotenkin päästävä tästä sopimukseen. Sitten primääriraaka-aineiden ja uusioraaka-aineiden markkinoiden parantaminen. Me tiedämme kaikki, miten tärkeitä nämä markkinat ovat. Jätedirektiiviä uusitaan, mutta se on tähän asti ollut pelkästään muodollinen seikka. Me tietenkin haluamme, että siirrytään kohti kiertotaloutta, ja primääriraaka-aineiden ja raaka-aineiden markkinat ovat tässä kiertotaloudessa keskeisellä sijalla. Lajittelu ja erilliskeräys ovat ennakkoehtoja primääriraaka-aineiden ja uusien aineiden markkinoille. Jos ei tästä tule pakollista kaikissa jäsenvaltioissa, näitä markkinoita ei saada aikaiseksi. Minun täytyy sanoa, että olen hyvin tyytyväinen – siihen, että melkein kaikki ryhmät parlamentissa ovat tukeneet minun ehdotustani. Minun ehdotukseni yrittää poistaa lausekkeet, joiden mukaan erilliskeräystä vaadittaisiin vain, jos se teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta olisi mahdollista. Kaikki siis vaikuttavat olevan samaa mieltä siitä, että meidän on mentävä pidemmälle ei pidä tehdä poikkeuksia erilliskeräyksestä. Kaikki vaikuttavat olevan samaa mieltä siitä, että meidän on mentävä pidemmälle. Olemme saaneet myös mielenkiintoisia tarkistuksia tästä kohdasta. Tarkistusten mukaan pitäisi ottaa huomioon vaikeudet, joita saattaa olla hyvin vähäasutuilla seuduilla. Tämän voin ottaa huomioon. Ja lisäksi on ehdotettu, että erilliskeräystä laajennettaisiin orgaaniseen jätteeseen, biojätteeseen. No, sitä voimme myös tarkastella, sitä koskien on tehty myös tarkastuksia. Sitten tavoitteet eli tavoitteet, joilla yritetään parantaa primääri- ja uusirakaneiden saatavuutta markkinoilla, jotka nämä menisivät muuten hukkaan. No minun täytyy sanoa, että puhun nyt omassa esittelijän virassani, mutta myös koko sosiaalistiryhmän puolesta, kun sanon, että mietintö, jonka, äänesti, jonka puolesta äänestimme viime vuonna, Pietikäisen mietintö nimittäin, siellä haluttiin vähentää 80 prosenttia kappaus, pakkausjätteitä ja toinen tavoite oli 70 prosenttia. Tiedän, että kaikki muut ryhmät eivät ole tästä kohdasta esittäneet tarkistuksia, mutta toivon, että parlamentti ei muuta viime vuotista kantaansa. Toivon, että ne asiat, jotka menivät äänestyksessä läpi viime vuonna, pätisivät myös tänäkin vuonna, niin että ne otetaan tähänkin pakettiin mukaan. Monet tarkistukset ovat esittäneet alatavoitteita uudelleenkäytölle. No siitä voimme keskustella sama koskee myös biojätteiden ja teollisten öljyjen kierrätystä. Tietysti kun puhutaan tavoitteista, pitää puhua myös laskentamenetelmistä ja määritelmistä. No minun mielestäni on tärkeää, että me, meillä on yhteinen määritelmä yhdyskuntajätteestä ja tarvitsemme myös yhden yhtenäisen laskentamenetelmän, joka perustuu yhteisiin, yhteisiin mittauksiin. On ehdotettu monia erilaisia yhdistelmiä. Tarkistuksessa ihmiset ovat olleet hyvin mielikuvituksellisia tai ne he ovat ottaneet mielikuvituksen käyttöön minä henkilökohtaisesti puoltaisin sitä, että mittaukset tehtäisiin mahdollisimman lähellä tuota ajankohtaa, jolloin jätteet käsitellään. Siis sitä ajankohtaa, jolloin jätteet viedään kierrätykseen. Haluaisin vielä selventää yhtä kohtaa, jonka varjoesittelijät kyllä tuntevat. Yhdyskuntajätteestä 7-9 prosenttia EU-ssa, eh, siis yhdyskuntajätteet eh, kattavat 7-9 prosenttia jätteestä EU-ssa. Jos eh, tätä halutaan tarkastella näin, niin silloin pitäisi tarkastella myös kaupallisia jätteitä ja teollisia jätteitä. Tämä kanta on yhteinen monelle poliittiselle ryhmille. Ja siksi haluaisin, että komissio vuoteen 2018 mennessä esittää ehdotuksen, joissa näillekin jätteille esitetään tavoitteita. Nämä ovat ne kohdat, joista olemme saaneet eniten tarkistuksia, mutta puhun mielelläni myös muista seikoista ja kuuntelen mielelläni, missä kollegoiden painopisteet olisivat näissä ehdotuksissa. Kuten sanoin, olemme hyvin rakentavassa hengessä tehneet yhteistyötä. Toivottavasti tämä jatkuu ja toivon, että parlamentti saa hyvän kannan aikaiseksi ja hyvän lainsäädäntötekstin. Kiitos. Nyt varjoesittelijöiden puheenvuorot eri ryhmistä. Karl-Heinz Florence, EPP. Ja, vielen dank, president. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kollega Bonafeeta. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Meidän täytyy pohtia sitä, onko hyvä, että kun on tällainen mietintö, niin tulee yli tuhat tarkistusta, mitä saada aikaan selvityskeskus näitä varten, koska on suorastaan lähes mahdotonta hallinnoida näitä. Silloin kun meillä oli REACH-asetus, joka oli tuhat sivuinen, niin tarkistuksia oli huomattavasti vähemmän kuin nyt tässä jätekysymyksessä. Saattaa olla, että tämä on väärä havainto, mutta Ehkä pitäisi itse pyrkiä hiukan rajoittamaan omaa toimintaa, niin tänään tulisi hiukan vähemmän, nimittäin jos käyttää nämä tarkistukset tietokoneessa, niin voi huomata sen hyvinkin nopeasti, miten moni on sisältöinen. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö raaka-aineiden käyttö tai jälleenkäyttö olisi keskeinen prioriteetti, ei välttämättä meidän sukupolvillemme, mutta tuleville varmasti, sillä Eurooppa on maanosa, jossa ei ole paljon raaka-aineita, ja maat, joissa raaka-aineita on, <clears throat> eivät ole kovinkaan vakaita, joten meidän pitää pystyä tehokkaammin voida käyttää uudelleen raaka-aineita. Tämä on eettisistä, mutta myös ekologisista syistä tärkeää. Mitä tulee sitten miksi jätteisiin, niin kaikkea yhdyskuntajätteisiin, jotka yhä useammin edelleen päätyvät kaatopaikoille, että varmastikaan monissa maissa ei yhdessä yössä pystytä muuttamaan asioita, olemme ymmärtäneet tämän, mutta olemme kuitenkin iloisia siitä, että komissio sanoo, että lisärahoitustukea kaattopaikkoja ja jätteidenpolttolaitteita varten ei enää annettaisi. Tämäkään ei tietenkään onnistu yhdessä yössä, ymmärrän sen, olen iloinen siitä, että tässä ei kosketa nyt tähän jätehierarkiaan, se tehdään enemmänkin selvemmäksi. Minä olen ollut aika pitkään mukana käsittelemässä jätepolitiikan kysymyksiä. Olen äh, huomannut, että usein direktiivejä ei ole pantu vielä kunnolla edes toimeen, niin minun maassanikaan näitä asioita ei kaikkia hoideta vielä kunnolla. Voimme tässä kyllä katsoa peiliin ja totta on, että jotkin direktiivit ovat jo yli 22 vuotta vanhoja, joten on aika tehdä asialle jotakin. Ja minun kannaltani keskeistä ovat määritelmät. Minusta on aina vitsikästä, kun kollegat esittävät paljon erilaisia ajatuksia siitä, miten voitaisiin korottaa tai alentaa kiintiöitä. Se on varmasti mielenkiintoinen tehtävä, mutta niin kauan kuin arvioinnit, laskennat, menetelmä – miten tällainen kiintiö ylipäätään lasketaan, niin kuin kun sitä ei ole selkeytetty, ja ajatellen tällaista kierrätysprosessia, jossa osa menee paperiteollisuuteen vaikkapa, tai viedään muualle, tai vastaavaa, niin silloin nämä prosenttiosuudet saattavat olla huomattavastikin pienempiä. Eli jos realistisessa vaiheessa katsottaisiin asiaa, niin joten varoittaisinkin siitä, ettei korotettaisi kiintiöitä siitä, mitä komissio on esittänyt. Varoitan tästä todellakin, koska Saksassa on sellainen filosofia, jonka mukaan kiintiöitä pitäisi jopa jäädyttää tai olla koskematta niihin. Minä luulen, että monille innovatiivisille yrityksille, jotka ovat valmistautuvassa vuoteen 2020-2035 niiden kannalta tämä heidän toimintaansa ei välttämättä häiritsisi, mutta joka tapauksessa, että Rova Bonafé sanoi, että on olennaista välttää jätteiden syntymistä ja että meidän pitäisi ennen kaikkea kierrättää ensin ja vasta sitten seuraavassa vaiheessa polttaa jätteitä. Tätäkään ei vielä tehdä kaikkialla. Ja kysymys on myöskin sitä, miten tulkitaan tätä jätehierarkiaa, minkälainen mentaliteetti siinä on takana, ja uskon kuitenkin, että olemme tässä nyt hyvällä tiellä yhdessä. Siis jätteiden syntymisen välttäminen on tärkeä kysymys, ja siinä pian on sitten myöskin elintarviketeollisuus ja myöskin väestön oma käyttö, jolla on merkitystä – vas, valmistajan vastuu, sen laajentaminen, siinä pitää myöskin olla hyvin tarkkana, jos vaan on tällainen yksinkertainen muoviastia ja sitä halutaan kierrättää, ei ole paljonkaan ongelmia siinä, mutta jos on innovatiivinen pesukone, joka on valmistettu kaksi-kolme vuotta sitten, jos haluatte kierrättää sen, on niin paljon osia, näissä muoveissa, jotka kenties liittyvät tämän muovin vakauttamiseen tai sen eristämiseen tai tulenkestävyyteen tai vastaavaa, ja joille ei yhdessä yössä vain synny mitään korvaavia aineita. Voidaan kieltää jotakin, mutta sille, niille korvaavia aineita välttämättä löydy, jos halutaan tällaista kierrättää. Ja tehdään se niin, että laajennetaan valmistajien vastuuta. Se on helpommin sanottu ja se on suorastaan jopa vaarallista, koska se alentaa huomattavasti kierrättämistä. Ja komissiohan on ilmoittanut tällä alueella, että se kehittelisi tällaisen etenemissuunnitelman siitä, miten näitä asioita voitaisiin mitata. Minä olen kovasti kierrättämisen kannalla itse, mutta mitä laatua sitten on sillä, mitä viime kädessä syntyy, on, se on sitten luku sinänsä. Teräksen e osalta varmastikaan ei ole mitään suuria ongelmia, mutta muovin osalta Tämä voi olla ongelmallista. Ja, hyvät naiset ja herrat, kyllähän te voitte tehdä mitä te haluatte, mutta ilman muovia elämä ei enää suju, se ei onnistu. Ja jos me nyt, meillä on tehokkuusvaatimuksia, niin teollisuus esimerkiksi jonkin moottorin tuulettimen osalta silloin on raskaita metallituulettimia, ja 300 kilometrillä, kilometrillä se vaatii 4-5 litraa polttoainetta, mutta sitten on tällaisia helppoja, jotka on tehty jostakin aineesta, jota ei sitten voida kierrättää. Jotenkin tarvitsee vain tuhat litraa näillä matkoilla. Eli tehokkuuden kannalta voisi olla parempi käyttää tätä muovista jäähdytintä tai vastaavaa minä siis en halua, että me menemme tässä liian pitkälle, joten rouva esittelee tätä asiaa pitää vielä pohtia. Ei minullakaan ole mitään täsmällistä ajatusta, mutta on ilmassa ihmisiä, jotka haluavat, että yritysten vastuu sitten suljettaisiin kokonaan pois, ja sekin on vaarallista. Meidän pitää katsoa, miten pääsisimme tässä jonkinlaiseen tulokseen. Kiitoksia teidän yhteistyöhakuisesta asenteestanne. Varjoesittelijät ovat hyvin moni. Meitä on monenla- monenlaisia kaikkia kokousaikoja ennen voida huomioida, mutta kuitenkin kiitoksia. Thank you very much. And now... Kiitos. Nyt ECR-ryhmästä Demis Makker. Thank you well. Uh, eh, op mijn beurt wil ik ook eerst en vooral... Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin alkuun kiittää esittelijä lämpimästi ja myös onnitella häntä. Hän on todella sitoutunut työhönsä. Hän on tehnyt työtä sataprosenttisella innolla. Pitää paikkansa, että tarkistuksia on rutkalti, kenties liikaakin. Minäkin olen syyllistynyt tarkistusten tekoon, mutta tämä vain osoittaa sitä, että aihe on hyvin tärkeä meille kaikille. Neuvottelut varmasti ovat pitkälliset minun tukeni voitte luottaa. Meillä ei ole aikaa haaskattavana. Sitä ei saa ainakaan jätettä syntyä. Jos nyt kuunnellaan neuvostosta tulevia huhuja, niin että tavoitteita lykättäisiin, niin se on huolestuttava uutinen. Nyt tehtyjä ehdotuksia on tutkittu Aikaa on haaskattu jo liiankin pitkään ensimmäisen ehdotuksen jälkeiseen vaiheeseen. Eli jos nyt tätäkin vaihetta ruvetaan vielä jarruttelemaan, niin se on sitten jo vakavaa. Vaan parlamentin täytyy välittää selkeä viesti. Me haluamme mennä eteenpäin, emme halua enää mitään lisäviivytyksiä. Poliittisissa ryhmissä meillä on tästä yksimielisyys. Meillä, meidän on tehtävä tämä loikka kohti kiertotaloutta. Kyse on tarpeesta, todellisesta tarpeesta. Me olemme riippuvaisia raaka-aineiden tuonnista. Niitä käytetään yli varojen. Ei ole oikeastaan vaihtoehto enää toimia entiseen malliin. Meidän on suosittava kiertotaloutta, sitä on edistettävä, eikä siinä saa takapakkia ottaa. Ja sitten täytyy varmistaa, että, että myös jätealalla toimitaan tähän suuntaan jo kesäkuussa minä itse ilmaisin, millä tavalla meidän mielestämme tämän aiheen tulisi edetä. Olemme tehneet tämän mukaisia tarkistuksia. Nyt ei vielä taida olla aivan lahjatoiveiden aika jouluajatellen, mutta kyllä meillä jonkinlainen toivellistakin varmasti on. Haluaisimme, että palattaisiin komission ensimmäiseen ehdotukseen. Siellä oli enemmän kunnianhimoisia tavoitteita. Haluaisimme yhden metodin käyttöön. Haluamme painotusta ennaltaehkäisylle ja erilliskeräykselle. Ja täytyy muistaa myös biohajoava jäte. Me kannatamme myös sitä, että vuoteen 2030 mennessä puututaan myös merenpäätyvään jätteeseen ja roskiin. Täytyy huomioida myös elintarvikejätteet. Tavoitteiden niin ikään tulee olla sitovia ja meillä on oltava tietyt minimisäännöt, jotka pätevät kaikkiin. Tarvitsemme tasa-arvoiset, yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Jos tavoitteet asetetaan kunnianhimoisiksi, niin niihin päästään vain sillä tavalla, että kaikki ovat mukana. Se on aivan oleellisen tärkeää. Kaatopaikoista on vaihe vaiheelta päästävä eroon. Ei pidä olla niin, että kierrättämätöntä, äh, erilliskeräykseen päätymätöntä jätettä äh, päätyy äh, erottamattomana kaatopaikoille. Minä katsoisin, että on kyllä mahdollisuuksia vielä löytää konsensus. Voi olla, että joissakin kohdissa vielä on hankaluuksia konsensukseen pääsemisessä, mutta sen takia juuri haluankin todeta vielä kertaalleen, missä missä mennään, mikä on meidän ryhmämme kanta. Meidän on varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana. Ja tässä viittaan tarkistukseeni 1060. Olen hieman yllästynyt siitä, että muut kollegat eivät jättäneet samantapaista tarkistusta. Me emme voi sallia sitä, että raaka-aineet vielä 20 vuoden ajan haaskataan. Totta kai puen, puhun nyt omasta kokemuksesta oman jäsenvaltion tilanteesta, mutta meillä on kyllä asiantuntijuutta. On varmistettava, että myös ne jäsenvaltiot, jotka ovat nyt jääneet jälkeen muista, voivat kirja ja ottaa muita kiinni. Haluan vakuuttaa myös kollegani tästä aiheesta ja tämän asian tärkeydestä. Me haluamme valmistella uusiokäyttöä, kierrätystä toisaalta, mutta jos katsotaan puitedirektiiviä, niin uudelleenkäyttö ja Äh, uusiokäytön valmistelu ikään kuin äh, sulautettaisiin yhteen artiklaan. Toisessa katsotaan, että kyseessä on tuote ja toisessa kyseessä onkin jäte, mutta tavoite kuitenkin on sama. Tätä koskee tarkistukseni 958. Äh, yhteinen tavoite ei ole kovinkaan järkevää tässä puitedirektiivissä, koska tehdään ero toisaalta äh, kertakäyttöisen paketin välillä ja toisaalta monikäyttöisen paketin välillä. Tässä päädytään keinotekoisen korkeisiin lukuihin, jos tällaista erottelua käytetään. Ja tämä vaikuttaa myös itse kierrätystavoitteeseen. En näe minkäänlaista lisäarvoa siinä, että meillä olisi pakollinen eurooppalainen eh, uuskäyttö, uusiokäyttövelvoite pakkauksille. Ja sitten lopuksi vielä sanoisin, että minäkin haluan toimia kunnianhimoisesti niin, että varmistamme, että lainsäädäntö on selkeää. Minä olen hyvin motivoitunut, aivan niin kuin kollegatkin, ja mielelläni teen yhteistyötä esittelijän kanssa rakentavassa hengessä, niin että saamme sellaisen tekstin, jota laajasti parlamentti voi tukea. Sellaista me tarvitsemme. Thank you very much, Mr. Kiitos, edustaja Demesmaker. Sitten alderyhmään herra Tulvals. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. En yleensä aloitella, aloita onnittelemalla tai kehumalla esittelijöitä. Se on huono suomalainen tapa, ettei niin tehdä. Mutta nyt teen kyllä poikkeuksen. Tapa, jolla edustaja Bonafé on toiminut esittelijänä, on auttanut meitä. Hän on järjestänyt esittelijöiden kokoukset hyvin jäsennellysti ja hyvällä tavalla, eikä charmiakaan ole puuttunut häneltä Ehkä rivien välistä jo osasittekin lukea, että meillä on hyvä neuvottelijaryhmä, olemme oikealla tiellä, on tiettyjä erimielisyyksiä kannoissa ja eri persoonallisuuksia mukana, mutta tapa, jolla asioista on keskusteltu tähän mennessä, antaa hyvän esimerkin tilanteessa, jossa asioita ei ideologisoida. Prosessi on hyvin avoin ja jos pystymme tämän prosessin pitämään näin avoimena vielä muutaman kuukauden ajan, niin varmasti saamme hyvän asiakirjan aikaiseksi paljon paremman kuin mikä tilanne on neuvoston puolella. Tietysti meillä on yleisellä tasolla ongelmia vielä näihin ongelmiin tullaan yleensä tällaisissa tapauksissa, sillä meidän pitää päättää, millä tasolla me haluamme säätää lakia. Näihin ongelmiin päädytään aina, sillä meillä on eri perinteitä näissä asioissa eri jäsenvaltioissa. Jos nyt tässä puututaan pikkuasioihin, Mark puhui joulupukista ja lahjatoivelistoista, niin silloin, jos puhutaan pikkuasioihin, niin silloin luodaan tällainen joulukuusi eri toiveista, mutta samalla luodaan porsaan reikiä, kuten muitakin varjoesittäjiltä olette voineet kuulla, kuulla, kaikki ovat hyvin optimistisia tähän mennessä ja kaikki jakavat vastuun tästä asiasta. Ähm, mutta haluan nyt kuitenkin vielä puhua, puuttua vielä yhteen ongelmaan, jonka me näemme. Edustaja Bonafé puhui elintarvikkeiden haaskauksesta ja se on tietysti todella vakava ongelma. Mutta supermarketeissa voi nähdä, että niiden koon mukaan pitää päättää, että onko heillä 5 000 vai 25 000 tuotteen valikoima. Korkeatasoisimmissa supermarketeissa on yleensä 25 000 tuotteen valikoima. Ja tällaisissa supermarketeissa haaskattujen elintarvikkeiden määrä on hyvin korkea. Suomessa on tehty tästä asiasta testi ollaan vähennetty tuotevalikoimaa ja on voitu todeta, että elintarvikkeiden haaskausaste on vähentynyt. Eli jos käytetään tällaisia ennaltaehkäisytoimia, niin taistelusta tulee kyllä tiukka, sillä pitää sanoa isommille supermarketeille, että niiden pitää vähentää tuotevalikoimaa, siis sitä tuotemäärää, joka niillä on hyllyissään. Ja katsotaan sitten, miten innokkaasti ne tällaisiin ehdotuksiin tai myönteisesti tällaisiin ehdotuksiin suhtautuvat. Varjoesittelijöiden kesken on tiettyjä eri äviä kantoja, riippuen myös siitä, mistä varjoesittelijät tulevat. Eilen Marke ja minä kävimme tiukkaa keskustelua siitä, miten vaikeaa asiaa on käsitellä silloin, kun väkiluvun tiheys on 400 per neliökilometri tai sitten kun se on yksi henkilö per neliökilometri. kilometri Kyllä, tästä taustasta tulee tiukka, mutta kuten sanoin alussa, uskon, että edustaja Bonafé pitää meidät kaikki hyvän tuulisina. Thank you very much. And now... Kiitos. Ja nyt Juharis ja Baunskue. Kiitos. En voi ylittämään sitä, mitä herra Torvald sanoi. Toistan se, mitä kesäkuussa jo sanoin, eli esittelijän tekemä työ tai tämä mietintöesitys on todella silloin, että se ottaa huomioon se, mitä me otamme, olemme esitelleet. Tällä mielessä minun toimistoni on tehnyt tällaisia tarkistuksia, jotka lähtevät liikkeelle tästä perustasta, joka liittyy tätä jätteitä, mutta totta kai niin, kun olemme korostaneet tämän paketin yhteydessä kysymys joka on tärkeä ja jota ei ole mainittu, on se, että mitä tulee nimenomaan kierrätettävien materiaalien polttamiseen. Tässä tavoitteena on se, että pitäisi kieltää tällainen käytäntö. Ja tämä on se, mitä on suunniteltu. Ja monet tarkistukset <clears throat> ovatkin menossa tähän suuntaan. Toinen asia, joka on avainkysymys, on se, että Jätteiden hallinto ei ole pelkästään jäsenvaltiota koskettava asia, se koskettaa myöskin paikallisia ja alueellisia hallintoja. Ja niillä on toimintavaltaa tässä asioissa ja on tärkeää, että ne käynnistävät jätteiden hallinnan ohjelmia. Ja meidän täytyy, olemme tarkistuksessa korostaneet sitä, miten tärkeää, että on, että yhteistyötä eri tasojen keskellä ja että tunnustetaan se, miten tärkeää on se, että lähimmäpänä oleva hallinto, kansallisella hallinto on se, joka hoitaa näitä asioita. Toisessa kysymyksissä, jotka ovat tähän asti aiheuttaneet keskustelua, on se, että me tarvitsemme yhtenäisen järjestelmän, jolla lasketaan näitä tilastoja, jotta prosenttiosuudet ovat selkeitä, ajatellen nimenomaan tavoitteita. Kysymys ei ole pelkästään sitä, siitä, että pyritäisiin etsimään harmonisointia, vaan sitä, että joku voisi peitellä sitä, että viime kädessä näyttäisi siltä, että tulokset ovat tietynlaisia. Mitä tulee sitten siihen, että pitäisi pyrkiä laittelemaan jätteitä, haluaisin sanoa, että ei pitäisi olla mitään mahdollisuutta välttää tässä näitä normeja, jotta saataisiin aikaan todellista muutosta järjestelmiin, joka johtaisi siihen, että päästäisiin todelliseen kiertotalouteen. Ja muiden kollegan kanssa olemme käsitelleet sitä, että voitaisiin välttämään eh, näitä, eh, jos mahdollisuuksiin. Joten mitä tulee sitten tällaiseen jätteiden eh, valikoivan keräämiseen, mikä on hyvin tärkeä kysymys. Yleisesti ottaen, poliittisesti katsottuna, katsomme sitä, että on tärkeää, että olisi sitovia tavoitteita, kuten ovat jotkut muutkin kollegat jo maininneet, mukaan luettuna myöskin osittaiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä, tavoitteita, jotka ovat elintärkeitä meidän mielestämme silloin, kun on kysymys elintarvikejätteistä tai myöskin sellaista jätteistä, jotka ovat saastumista meressä. <clears throat> Ajattelen kantoja, joita tähän saakka on ollut, voidaan katsoa, että tämä on sellainen huolenaihe, joka on monille yhteinen ja pitäisi pyrkiä takamaan se, että jäsenvaltiot mahdollisimman pikaisesti pyrkivät vähentämään tällaisten jätteiden syntymistä. Me haluamme myöskin viestittää, että tavoitteen täytyy olla selkeästi se, että kaatopaikat katoaisivat asteittain, ei pelkästään niin, että niin lukumäärää vähennettäisiin. Ja jäsenval- komission tulisi ottaa käyttöön tällainen lisätavoite, joka liittyy siihen, mikä on jätteiden enimmäismäärä, mikä voidaan sijoittaa kaatopaikoille laskettuna kilo, kiloissa henkeä kohti vuodessa. Tätä kautta menemistä voitaisiin vähentää kokonaismäärää jätteen osalta, joita syntyy vuoden aikana, ja tämä olisi hy- hyvä kannustin maille, jotka tuottavat paljon jätteitä. Tärkeää olisi myös se, että olemme pyrkineet näiden tarkisteiden tarkistuksen kautta, kun Estlikin on puhunut siitä, että tarkoituksena olisi välttää jätteiden syntymistä. Tämä on tärkeä, kuten muutkin ryhmät olemme olleet samaa mieltä asiasta, mutta haluaisin kuitenkin toistaa vielä sitä, miten tärkeää on, että pitäisi katsoa, että kolmessa direktiivissä, jota olemme käsitelleet, jotka liittyvät tähän kysymykseen, eli mitä sitten tulee tähän laajennettuun tuottajavastuuteen? Ajattelen kaikkia tuotteita. on katsottava myöskin tätä sekundäärisien raaka kysymystä, joka näyttää olevan hyvin tärkeä asia, jossa Simona Bonafé on sanonut, että me toivomme, että olisi tällainen pienin yhteinen nimittäjä, mutta, mutta toivoisin kuitenkin, että se olisi kovin vähäinen tämä eh, pienin yhteinen nimittäjä. Mitä tulee sitten eh, siihen, mitä yhteistyötä olemme tehneet. Meillä on käsissämme nyt teksti, jossa on paljon potentiaalia. Olemme monista asioista yhtä mieltä. Minun joukkueeni ja GUE NGL tekee sen eteen työtä, että parlamentista syntyisi mahdollisimman kunnianhimoinen mietintö. Tiedän, että komissiota ei mietitä se, että vaanimme lisää kunnianhimoa, mutta Tämä on kuitenkin sellainen jätepaketti, joka voisi todella edistää siirtymistä kohti kiertotaloutta niin, että me käyttäisimme eh, resurssejamme älykkäämmällä ja kestävämmällä tavalla. Kiitos. Thank you very much. Enough. Kiitos. Nyt vihreistä varapuheenjohtaja Chava. Thank you, Chair. And uh, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan sanoa vihreiden varjoesittelijän puolesta. Hän ei voi olla nyt paikalla. Haluan kiittää hänen puolestaan esittelijä Bonafeita erinomaisesta työstä. Pöydällä oleva teksti todellakin näyttää meille oikean suunnan. En halua toistaa sitä, mitä olemme jo kuulleet kollegoiden puheenvuoroissa. Lausunnon varjoesittelijä Itre valiokunnassa välitti minulle kuitenkin tärkeitä aiheita – jotka meille yhteisesti ovat tärkeitä. Ensinnäkin haluaisin korostaa johdonmukaisuuden merkitystä kokonaispaketissa. Tämä pätee tavoitteisiin, määritelmiin ja kannustimiin. Joskus eri aiheista keskustellaan eri yhteyksissä. Ainakin Itressä olemme havainneet, että täytyy ponnistella, jotta johdonmukaisuus todella löytyy. Seuraava tärkeä seikka on se, että täytyy laajentaa soveltamisalaa pelkästään yhdyskuntajäteestä ja ottaa huomioon myös teollisuus, kaupallinen jäte, kaupallisen toiminnan jäte. Ja niille on löydettävä sopivat tavoitteet. Tarvitaan myös kunnianhimoisimpia tavoitteita erityisille jätevirroille ja näille äh, pakollisille tavoitteille. Tarvitsemme jäsenvaltioiden tasolle äh, metodeja, yleistavoitteet eivät riitä, vaan on todella spesifioitava, mitä jäsenvaltiolta oikein odotetaan. On myös tarpeen määritellä biohajoavalle jäteelle tavoitetaso. Me katsomme, että tätäkin on korostettava. Parempi seuranta jäsenvaltioiden suoriutuminen osalta niin ikään on tärkeää. Ei riitä se, että määrittelemme tavoitteita jäsenvaltioille. Tarvitaan varhois, varhaisvaroitusjärjestelmä ja erityisiä toimia, jos vaarana on se, että määräyksistä ei pidetä kiinni. Päätän puheenvuoro aivan pian. Sitten täytyy muistaa, että erillisiä te ei ole sellaista että joka ei sitten päädy kaattopaikalle. Tämä totta kai on tärkeää mutta se jätetään ulkopuolelle myös polttolaitoksista. Täytyy muistaa tämäkin, muutoin me emme pääse lopulliseen tavoitteeseen kiertotalouspaketissa. Tarvitsemme myös johdonmukaisia äh, välineitä, jotta kaikissa paketin osissa voidaan edistää kiertotaloutta. Tämä sisältää myös äh, uusioraaka-aineiden käytön kannustamisen ja pakolliset EPR-järjestelyt. Ja sitten yleisempi kommentti. Meidän on oltava johdonmukaisia koko paketissa niin, että käytämme mekanismeja, toimia, jotka eivät sitten johda siihen, että ongelmaa ikään kuin työnnetään toiseen, toisaalle, eikä huomioida tätä jätehierarkiaa, jonka olemme määritelleet. Kiertotalouspaketin lopullisena tavoitteena on se, että siirrytään pois kaatopaikoilta polttolaitoksista kohti uusiokäyttöä kierrätystä, ja tämän on oltava paketin lopullisena tavoitteena, totta kai myös ennaltaehkäisyn ohella. Kiitos. Kiitos. Ja nyt EFDD. Pedicini, olkaa hyvä. grazie, presidente. Allora, anche io... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kollegoiden tapaan onnitella edustaja Bonafeta loistavasta työstä. Olemme oikealla tiellä. Ja pääesittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa toivottavasti voimme tehdä yhtä hyvää yhteistyötä kuin tähänkin mennessä. haluaisin lähestyä asiaa tuon komission asiakirjan pohjalta. Kun teimme valiokunta-aloitteisen mietintömme, me käsittelimme tukia, joita kohdennettiin fossiilisiin energianlähteisiin. Sanottiin, että näiden tukien pitää kadota, jotta voimme todella hoitaa ennaltaehkäisyä. Viisi tuhatta miljardia euroa vuodessa menee tällaisiin tukiin, siis enemmän kuin mitä sijoitetaan terveydenhuoltoon. Jos todella halutaan siirtyä kiertotalouteen, niin silloin pitää tarkastella myös energiaa, mutta myös tuotteita, kuten eri muoveja. Niin kauan kuin on kannustimia käytössä ja valtion tukia, jotka suosivat tällaisia tuotteita, niin niin kauan näillä tuotteilla on etusija asema markkinoilla ne ovat aina etusija-asemalla verrattuna esimerkiksi biohajoaviin muoveihin. Ja siksi tällaiset ympäristöystävällisemmät tuotteet eivät ikinä pääse kiertotalousmarkkinoille. Parlamentti on esittänyt tekstin tästä ja hyväksynyt sen äänestyksessään, mutta komissio ei ole ottanut parlamentin ideoita huomioon nyt olemme ottaneet ideat myös mukaan tähän mietintöön. Ja olen tyytyväinen siihen, että kaikki, jäsen, äh, kaikki poliittiset ryhmät ovat tukeneet näitä ideoita. En nyt mene kaikkiin yksityiskohtiin, sillä se kestäisi liian kauan. Haluaisin vain sanoa, äh, että myös oikeudellisen yksikön ja lingvistijuristien avulla olemme päässeet hyvin määritelmiin. Ähm, teolliset ja kaupalliset jätteet, niiden ne pitäisi olla osa samaa määritelmää, vaan niille pitää kullekin luoda oma määritelmänsä. Sitten kierrätys. Energian hyödyntäminen äh, anaerobisen hajottamisen kautta, sitä ei pitäisi ottaa mukaan, sillä metaania ei ole tässä hyödynnetty. Metaanihan on kasvihuonekaasu, joka on 21 kertaa haitallisempi kuin hiilidioksidi. Äh, ja sen, äh, sen lisäksi meillä pitäisi olla kannustimia äh, yhdyskuntajätteiden aerobisen kompostoinnin edistämiseksi, jotta voimme tätäkin edistää. Ja tietyn yhdyskuntajätteen aerobi, anaerobisen käsittelynkin pitäisi olla mahdollista. Me em, voimme tukea katopaikalla sijoittamista vain, jos on kyse muusta kuin pysyvästä jätteestä. Sitten kompromissi 10. Me ähm, olemme sitä mieltä, että kompromissit menevät oikeaan suuntaan, vaikka näyttää olevan hieman erimielisyyttä jätehierarkiasta. Vielä yksi seikka. On tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, että jos käyttää glyfosaatteja, niin 20 päivän jälkeen glyfosaattia on olemassa enää vain 3 prosentin jäänne. Tämä tarkoittaa sitä, että elintarvike ei pysty, ei sitä ei pytä, pystyttäisi kuitenkaan jättämään kiertoon. Tiedän, että jätehierarkia on osa tätä ehdotusta ja toivon, että se pidetään osana sitä, mutta me haluamme, että elintarvikkeiden haskausta vähennetään ja biojätettä kierrätetään. Me haluaisimme siis 30 prosentin vähennystavoitteen vuoteen 2025 mennessä. Ja lisäksi biojätteelle pitäisi esittää erilliskeräystavoite vuoteen 2020 mennessä meidän pitäisi suosia lisäksi olemassa olevien rakennusten korjaamista eikä rakennusten purkamista, jos pitäisi käyttää uudelleen. Sitten uudet rakenteet, uusien rakennusten kohdalla pitäisi myös tulevaisuudessa suosia ennemminkin peruskorjaamista kuin purkamista. Pitäisi taataan jäsenvaltioissa, että tuotteiden ympäristökustannukset on otettu mukaan niiden hintaan ja me tarvitsemme myös edistyksellisiä verokäytänteitä jätteen vähentämiseksi. Kiitos. Ja nyt ENF, edustaja Jalk. Esittelijä, hyvät kollegat. Neljän direktiivin päivittäminen jätealalla on keskeinen seikka, kun kiertotaloutta otetaan käyttöön jätteiden tuoton vähentäminen, kuka sitä voisi vastustaa? Kuka voisi vastustaa energiatehokkuuden lisäämistä? Pakkauksia, niiden järkevää käyttöä kaikki toivovat. Edustaja Bonafé äh, tuo meille valoa äh, omalla toiminnallaan. Kun ajatellaan kompromissitarkistuksia, joista vielä neuvotellaan, niin oikeastaan niitä on kahdenlaisia. Ensinnäkin on todellinen puute Halutaan toisaalta tehdä politiikasta sellaista, että se ottaa paikalliset olosuhteet huomioon. Sitten on liiallisuuttakin havaittavissa jätealalla. Halutaan ulottaa lonkerot joka paikkaan niin, että olisi yhdet ja ainoat jätemarkkinat unionissa. Meillä on erilaisia jätteitä ja niiden käsittelyyn liittyy tavoitteita. Tämä johtaa myös toissijaisuusongelmaan ja käytännön ongelmiin. Kun erotellaan esimerkiksi kaupallisia yhdyskuntajätteitä, niin Tämä ei ole niinkään äh, oleellinen ero ja täällä todetaan kuitenkin, että kyseessä on huomattava äh, määrä jätteitä ja huomattava ero He vaaditaan erilaista käsittelyä, koska kyseessä ovat kaupallisesta toiminnasta tulevat jätteet. No sitten kysehän on jäsenvaltioiden yksinomaista oikeudesta, kun kyse on verotuksesta. Tässä siis ehdotuksilla rajoitettaisiin jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta. euroactive lehdessä tässä kuussa kerrottiin, että Saksa olisi valmis hautaamaan unionin kierrätystavoitteet tästä syystä. Ja taloudellisille toimijoille asetetaan velvollisuuksia, vaikkakaan tuloksista ei ole varmuutta. Sitten viimeisen sukupolven polttolaitokset toimivat sillä tavalla, että ne eivät juurikaan saastuta, ovat hyvin tehokkaita. Eli tätä tietenkään ei voida hylätä. Silloin kun ajatellaan, että polttolaitoksistakin voidaan ottaa talteen lämpöä samalla alueella kuin missä jätteet syntyvät tarvitaan erilaisia ratkaisuja eri maille ja eri alueille. Tämä on tehokas, elinkelpoinen jätteiden huoltojärjestelmä, eh, eikä suinkaan keskitetty yksi ainoa järjestelmä. Thank you very much. And now Madame de la Ja nyt de la Haye. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Kollegoiden tapaan haluaisin onnitella esittelijä tästä kiertotalouspaketista. Muutama huomio minun puolestani. Yksi sisältökysymys ensinnäkin. Koska tämä paketti on näin laaja, niin ei pitäisi kiirehtiä meidän ehdotustemme loppuun viemisessä. Sitten elintarvikkeiden haaskauksesta. Tar- siitä tarvitsemme tarkan määritelmän, joka kattaa kaikki toimijat tuottajista kuluttajiin. Elintarvikkeiden haaskaus on keskeinen kysymys monissa jäsenvaltioissamme. Samalla haluaisin kiinnittää huomionne sen, siihen tarpeeseen, että pitäisi erotella tuotanto ja haskaus siellä. Eli pitäisi tehdä linkki hierarkian välillä. Eli pitäisi yrittää ennaltaehkäistä jätteiden syntymistä elintarvikkeiden tuotannossa ja sitten pitäisi elintarvikejätteitä käyttää myös rehuna karjalle. Ja lopuksi pitäisi elintarvikejätteet pystyä kompostoimaan. Eli tähänkin pitäisi käyttää hierarkiaa. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, niin tässä ei ole tarpeeksi yksinkertaistettu. Saattaa olla, että tulee tulkintavaikeuksia jäsenvaltioissa. Joka tapauksessa yritykset eivät voi tarkalleen tietää, mitä niiden tulee tehdä. Ja sitten jäteluokittelun päättyminen. Jos haluaa olla tehokas, niin silloin tarvitaan yksi tarkka määritelmä, yhtenäinen määritelmä – joka ei jätä tulkintavaraa jäsenvaltioissa. Näin voidaan myös vastavuoron tunnistaminen taata. Sitten yhteiset laskentamenetelmät. Me olemme ehdottaneet, että tai, tai mittaus tehtäisiin ensimmäisessä lajitteluvaiheessa. Tämä olisi yksinkertaista ja tehokasta Samalla voisimme yksinkertaistaa menettelyitä. Meidän mielestämme tämä olisi kaikesta osuvin ehdotus ja ennen kaikkea myös kaikista halvin ehdotus, sillä jätteiden lajittelu jäsenvaltioissa on järjestelty hyvin eri tavoin. Sitten viimeiseksi jätteiden määritelmistä. Yhdyskuntajätteen määritelmästä. Äh, olemme samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, kun puhutaan samantyyppisestä jätteestä, niin niiden äh, sama luokka kuuluvien jätteiden pitäisi olla verrattavissa toisiinsa. Äh, lisäksi, jos tehtäisiin näin laaja määritelmä, niin sen kattaisi mahdollisimman hyvin laajan määrän eri jätteitä, eikä kansa, kansalaisten veron ole tällaiseen tarkoitukseen tarkoitettu. Kiitos sitten äh, Langen. Ja, herr Puheenjohtaja, aluksi minäkin haluaisin yhtyä edellisiin puhujoihin ja kiittää esittelijää erinomaista työstä. En aio kaikkia kohtia, joista on jo puhuttu toista Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että minusta tässä esityksessä erityisen tärkeää on se asia, joista ovat ne asiat, joihin olen tehnyt tarkistuksen, eli se, että EU on hyvin pitkälti riippuvainen Euroopan ulkopuolisista raaka-aineista. Siksi meidän pitää kehittää sellaista tuotepolitiikkaa, joka koko eh, tuotteiden elämänkaaren ajan osalta vähentää niiden kielteistä vaikutusta. Kiertotaloudessa täytyy käytetyt raaka-aineet elinkaarten päättyessä saada käytettyä uudestaan. Se, että pyritään vahvistamaan jätteiden syntymisen vähenemistä, on minusta keskeinen asia. Tässä en halua puhua pelkästään kestävyydessä tuotannossa, vaan myöskin siitä, miten kuluttajat käyttäytyvät. Se pitää ottaa etualalle. Laajennettu tuottajavastuu on hyvin tärkeä tekijä, jotta saadaan aikaan kiertotalous, joka säästää resursseja. Siksi minusta on periaatteessa hyvä se, että otetaan käyttöön vähimmäisvaatimuksia, mutta on hyvä, että ei puhuta siihen, miten jäsenvaltiot järjestävät asioita. Se, että on yksityiskohtaisia vähimmäisvaatimuksia, johtaa siihen, että kansallisella tasolla mahdollisuuksia hoitaa asioita ja säillä niitä vähennetään, mikä minusta oli hyvä asia. Ja ei pitäisi muistaa toissijaisuusperiaate että tässä mielessä tietyt asiat jäsenvaltioiden hoidettavaksi, jolloin voidaan ottaa paremmin huomioon kansalliset erityispiirteet ilman, että kuitenkaan varnetaan Euroopan laajuiset tavoitteet. Thank you very much, Mr. Caputo. Kiitos, edustaja Caputo. Grazie Presidente. Anch'io voglio ovviamente ringraziare Simona per... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Simonaa siitä kovasta työstä, jota hän on tehnyt. Hänellä on tässä hoidettavanaan hyvin monimutkainen vaikea aihe. Lähestulkoon 2000 tarkistusta. Ei hänellä mikään helppo tehtävä ole. En lähde toistamaan sitä, mitä kollegat ovat jo ennen minua sanoneet, mutta haluaisin kuitenkin käsitellä muutamaa seikkaa. Ensinnäkin tavoitteista. Olen samaa mieltä Simonan kunnianhimoisesta tavoitteesta. Meidän on välitettävä selkeä viesti. Y- yksiselkoinen viesti, niin että me todella haluamme siirtyä kiertotalouteen tästä lineaarisesta talouden mallista. Ehdotus pyrkii lisäämään rangaistuksia niille jäsenvaltioille, jotka eivät pidä kiinni tavoitteista. Kun ajatellaan tuottajavastuuta ja tuottajavastuujärjestelyjä, niin minusta tässä tulisi olla kunnianhimoisempi. Olen tehnyt monta tarkistusta, jotka menevät juuri tähän suuntaan. Minimivaatimukset määrittelemme tuottajavastuun osalta, mutta katsoisin, että jos minimivaatimuksista ei pidetä kiinni, niin sitten täytyy käyttää rangaistuksia. Tuottajavastuu on varmistettava. Tuotteet on suunniteltava sellaisella tavalla, että ensinnäkin materiaaleja, raaka-aineita käytetään, sellaisia, joita voidaan kierrättää. Ja sitten täytyy tehdä sellaisia tuotteita, että itse tuotekin voidaan mahdollisesti joko uudelleen käyttää, uusiokäyttää tai kierrättää. Sitten ei tarvita niinkään paljon kaatopaikkoja tai polttolaitoksia. No sitten seuranta ja koordinointi komission kanssa. Tässä tarvitaan parannusta. Kansalliset suunnitelmat tähän mennessä, kun ajatellaan ennaltaehkäisyä, eivät ole olleet niinkään tehokkaita. Tietojen tarkastus ei voi tapahtua sovittua vasta ohjelman, ennaltaehkäisyohjelman loppuvaiheessa, vaan oltava jonkinlainen välitarkastus, kun ajatellaan niitä toimia, joihin jäsenvaltiot ryhtyvät. Vielä yksi seikka, johon haluaisin puuttua, on pakkausdirektiivi ja biohajoavien materiaalien käyttö. Meidän on varmistettava se, että voimme parantaa vielä tilannetta entisestään – on varmistettava, että biohajoavat pakkaukset myös merkitään niin, että ihmiset tietävät, että kyseessä on biohajoava pakkaus. Tästä aiheesta jätin lukuisia tarkistuksia. Meillä on moraalinen velvoite välttää elintarvikkeiden haskuuta, vähentää ruoka jätteen määrää. Tarvitaan kampanjointia jäsenvaltioissa, jotta ihmiset ovat tietoisia näistä asioista. Täytyy varmistaa myös taloudellisten kannustimien käyttöönotto. Tällä tavalla myymättä jäänyt ruoka voidaan käyttää hyödyksi, eikä se mene haskuun. Mielestäni meidän tulisi johtaa tässä näyttämällä esimerkkiä. Tarvitaan ajattelutavan muutosta, toisen tyyppistä elämäntapaa niin, että sitä on hyötyä myös muille. Haluan kuitenkin toivottaa vielä esittelee loppuun menestystä. Uh, ja sitten olemme kuunnelleet parlamentin jäsenen puheenvuorot. Nyt haluamme kuulla komissioedustajaa. Haluamme komission näkemykset näistä tarkistuksista ja siitä, mitä olemme tänään kuulleet. Olkaa hyvä, komission edustaja. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Liityn niiden joukkoon, jotka ovat kiittäneet Simona Bonafeta. Hän on tehnyt oikein kovaa työtä ja kovaa työtä on varmasti edessäkin vielä. Haluaisin kiittää myös Euroopan parlamentin jäseniä tästä vaikuttavasta määrästä tarkistuksia. Uskon, että se osoittaa, että tämä ase- asia on ensisijainen parlamentissa. Olemme lukeneet kaikki nämä tarkistukset ja olemme tyytyväisiä siihen, että kannatetaan kunnianhimoisempaa uutta jäätepolitiikkaa. Meidän prioriteettimme on edetä nopeasti näiden ehdotusten suhteen, jotta niistä tulee pian tuloksia. Komission puheenjohtaja Junckerin ja varapuheenjohtaja Timmermansin kirjeessä Euroopan parlamentin puhemies Schulzille Ähm, mainittiin myös tämän asian tärkeys, joten toivotamme onnea ja menestystä esittelijöille, varjoesittelijöille, äh, esittelijöille kompromissin löytämisessä, jotta saamme aikaiseksi tuloksen, joka sopii myös neuvostolle. Mitä tulee tavoitteiden tasoon, niin se tulee olemaan keskeistä sopimuksen aikaansaamisessa. Komissio haluaa yhdistää kunnianhimon ja realismin, missä se on tarpeen ja perusteltua, pitää antaa lisäaikaa joillekin jäsenvaltioille, jotta nekin pääsevät mukaan. Samalla me olemme kiristäneet sääntöjä me olemme linjanneet uudelleen yhdyskuntajätteen määritelmän. Tämä määritelmä kattaa suuremman määrän jätteitä ja laskentasääntöjen avulla me olemme taanneet, että mitataan sitä, mitä tosiasiassa on saatu kierrätettyä. Näillä muutoksilla kaikki jäsenvaltiot mukaan lukien ne jäsenvaltiot, joissa kierrätysaste on jo korkea, joutuvat tekemään lisäponnistuksia saavuttaakseen nämä tavoitteet, joita me olemme ehdottaneet. Eh, siksi me sanomme, että tämä on kunnianhimoinen ehdotus. Mitä sitten tulee tavoitteiden laajentamiseen, niin ehdotus menee sama, oikeaan suuntaan, sillä ei muuteta tätä 2020 tavoitetta, mutta samalla jotkin tarkistukset saat tavat tehdä järjestelmästä monimutkaisemman ja vähentää oikeusvarmuutta sekä lisätä hallinnollista taakkaa ilman, että ne lisäisivät jätehuoltojärjestelmän tehokkuutta. Tämä pätee ennen kaikkea siihen, että otettaisiin pois lisää haika tietyiltä jäsenvaltioilta, eh, jos ne eivät pääse tiettyihin välitavoitteisiin. Ja on aivan maalaisjärjen mm, mukaista, että tämä ei tule toimimaan. Jos jäsenvaltiot eivät pääse näihin välitavoitteisiin, niin silloin ne pitää saavuttaa vieläkin korkeampia tavoitteita, joten eh, me emme siis auttaisi näitä jäsenvaltioita noudattamaan aikataulua, jos aikataulussa ei ö, pysytä, niin sitten meillä olisi kyllä muitakin välineitä, kuten esimerkiksi rikkomusmenettelyt. Laskenta- ja mittausmenetelmästä haluaisimme sanoa, että pitäisi edistää todellista kierrätystä, mutta järjestelmän pitäisi olla myös samalla toteutuskelpoinen. Eli pitäisi mitata kierrätettävien jätteiden määrää lajitteluvaiheen lopussa. Joissakin tapauksissa tämä toimisi, joissakin ei. Toisaalta me haluaisimme nähdä, että mit, miten paljon jätettä tulee kierrätyslaitoksiin, mutta silloin saattaa olla kyse sekajätteestä ja silloin tilanne on vaikeampi. Jos äh, lajittelulähteessä jätemäärä mitataan ja jos mittaustapa on uskottava, niin äh, luotettava, niin silloin asia tai järjestelmä olisi tehokkaampi. Sitten uusim, uusista tavoitteista, esimerkiksi liittyen, liittyen, liittyen kaatopaikkoihin ja biojätteeseen, minun mielestäni, jotta nämä uudet tavoitteet toimisivat, niin silloin näistä tavoitteista pitäisi tehdä vaikutusten arviointi luotettavien tietojen perusteella me haluaisimme pyytää, että keskityttäisiin nyt enemmän meidän ehdottamiimme tavoitteisiin. Uusista tavoitteista pitäisi ainakin katsoa, ovatko nämä aikarajat realistisia kun on esimerkiksi tämä uudelleentarkastelulauseke otettu mukaan, jossa aikaraja oli 2024. Jos halutaan puhua uusista tavoitteista, niin silloin tarvittaisiin ensiksi hyviä tietoja ja hyvää metodologiaa esimerkiksi, jolla voimme ymmärtää elintarvikkeiden haaskausta. Ymmärrämme kyllä, että tämä on vakava ja kiireellinen ongelma, mutta meillä ei ole vielä tietoa asiasta ja metodologiaa. Voimme palata asiaan kyllä muutaman vuoden kuluttua, kun meillä on tiedot ja metodologiaa käytettävässämme. Silloin ehkä lainsäädäntöväline voisi olla hyödyllinen väline. Meidän pitäisi olla myös varovainen sen suhteen, että otetaan uusia määritteitä jäte puitedirektiivin mukaan elintarvikkeiden haaskauksesta. Nä, nämä muutokset saattaisivat vaikuttaa lainsäädäntöön ja tätä vaikutusta pitäisi voida arvioida. Lisäksi ollaan haluttu laajentaa erilliskeräystä vaatimuksia. Olen samaa mieltä useiden kollegoiden kanssa täällä, että tämä on kyllä tärkeä tavoite. Erilliskeräyksestä hyvä jätehuolto lähtee vähillä kustannuksella voimme näin tuoda uusia raaka-aineita takaisin talouteen ja teollisuuden piiriin. Samalla olemme kuitenkin sitä mieltä, että sääntöjen ei pitäisi olla niin tiukkoja tai joustamattomia, että ne saattavat johtaa jopa ympäristön kannalta pahempaan tulokseen, mikä todella on tärkeää erilliskeräyksessä on järjestelmätehokkuus. Minulla ei ole todisteita siitä, että näitä poikkeuksia käytettäisiin eh, hy, ö, käytettäisiin väärin. Jos teillä on todisteita, ilmoittakaa sitä meille. Mutta erilliskeräysjärjestelmät ovat helppoja käyttää kansalaisille, toteut- ne ovat toteutuskelpoisia ja ö, niissä on todella mahdollista lajitella jätteet hyvin joustavuutta pitäisi olla myös taloudellisten välineiden valinnassa. Nämä ovat kyllä tärkeitä poliittisia välineitä, mutta ei pitäisi tässä liikaa määrätä. Jo, joissakin tarkistuksissa on haluttu ö, vielä tarkempia määräyksiä. Jäsenvaltioiden pitäisi löytää itsellensä paras valikoima välineitä, eli luettelo pitää olla, mutta ei pidä määrätä jäsenvaltioille, että kaikkia välineitä pitää käyttää samalla. Monissa tarkistuksessa vaaditaan myös laajennettua tuottajien vastuuta. Me olemme siitä samaa mieltä. Neuvosto on myös menossa samaan suuntaan, joten yritetään löytää hyvät ratkaisut. Monet teistä ovat myös painottaneet laajennettua tuotteen vastuuta ja se tekeekin minusta optimistisen tämän välineen suhteen. Tämä on yksi parhaista välineistä kiertotalouden edistämiseen, joten tehdään tästä välineestä vahva, jotta toimintamahdollisuudet ovat tasavertaiset. On myös tarkistuksia, jotka käsittelevät kiertotaloudelle tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi elintarvikkeiden haaskuu, ne menevät pidemmälle kuin jätepuitedirektiivin soveltamisala, sillä direktiivillä yritetään puuttua juuri jätteeseen ja itse asiassa haasku liittyy koko elintarviketeollisuuteen. Olisi ehkä jopa tarkoituksen mukaan, ei, ei olisi ehkä tarkoituksen mukaista ottaa näitä säännöksiä mukaan tähän välineeseen, joka käsittelee jäte, jätteitä, sillä tämä väline saattaa olla liian kapea alainen. Me haluamme tehdä hyvää lainsäädäntöä ja ihan viimeiseksi vielä haluaisin sanoa, meille on hyvin tärkeää äh, kiinnittää asioita, äh, asia, siihen asiaan huomiota, että on yritetty äh, esittää komissiolle uusia tehtäviä ja määräaikoja. Ne ovat kyllä hyvin tiukkoja. Minä haluaisin, että keskittäisin tulevina vuosina täytäntöönpanoon ja tulosten aikaansaamiseen, sillä meidän pitää kuluttaa suurin osa meidän ajastamme, uus, jos, jos meidän pitäisi siis käyttää suurin osa ajastamme uusien tavoitteiden ja uusien lainsäädäntöehdotusten laatimiseen, niin silloin me emme voi keskittyä täytäntöönpanoon. En näe edistystä ilman, että me keskitymme täytäntöönpanoon, joten sitä me tarvitsemme aikaa ja rauhaa täytäntöönpanon takaamiseen. Eli pitää olla, olla nyt keskittynyt eh, juuri täytäntöönpanoon, mutta kaiken kaikkiaan olen siis hyvin tyytyväinen tähän kunnianhimon tasoon täällä parlamentissa. Varmasti saamme hyvän sopimuksen aikaiseksi. Ja haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää ja kannustaa teitä hoitamaan tämä asia niin, että saamme sopimuksen aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you very much. And now we can, uh... Kiitoksia. Nyt voimme päättää keskustelun ja antaa puheenvuoron vielä esittelijälle. Loppupuheenvuoro, olkaa hyvä, edustaja Bonafé. Grazie, presidente. Eh. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja hyvin arvokkaista puheenvuoroista. Tässä oli hyvin rakentavia, täsmällisiä kommentteja ja yhdessä varjostöiden kanssa tulemme ottamaan nämä kommentit huomioon. Kaksi käsitettä nousi useaan otteeseen esille, nimittäin kunnianhimo ja vastuu. No mitä tulee kunnianhimoon? Siis komissio on tästä kiinnostunut. Komission ehdotus minun mielestäni on hyvä lähtökohta, vaikkakin me pyrimme vahvistamaan joitakin elementtejä, joita siinä on. Ja tämä kävi, tässä kävi myöskin ilmi tässä keskustelussa, että olemme kaikki halukkaita parantamaan komission tekemää ehdotusta. Ja yhtä me aiomme mennä neuvotteluihin sitten yhteisellä kannalla. Kunnianhimo merkitsee sitten sitä, että samaan aikaan ei voisi olla myöskin käytännönläheinen. Pitää ottaa tavoitteita esille. Tavoitteet perustuvat jo olemassa oleviin käytänteisiin, joita jo sovelletaan siis tänä päivänä. Ja siksi kunnianhimoiset tavoitteet voivat olla myöskin hyvin käytännönläheisiä. Ja niinpä minusta lopputuotteen pitäisi olla sekä kunnianhimoinen että käytännönläheinen. Sitten tämä vastuun käsite. Olen kuullut sen usean otteeseen tämän päivän keskustelussa. On sellaisia näkökantoja, joita voin tukea. Esimerkiksi sit pakollinen jätteen lajittelu, siitä ollaan yhtä mieltä. Ja myös se, että pyritään välttämään jätteen syntymistä, siis toimenpiteet, joilla pyritään edistämään nimenomaan tätä jätteiden syntymisen välttämistä. Nämä ovat sellaisia asioita, joista olemme yhtä mieltä ja tänään olemme ottaneet myöskin esille sen, miten tärkeää on katsoa elintarvikkeiden hukkaa, joka ei ole pelkästään ympäristöongelma, vaan myöskin eettinen ongelma yhteiskunnassamme. Ja myöskin sellaisia elementtejä sitten, joista on näkemyseroja, Esimerkiksi EPR on yksi tällainen. Minä yhdessä vaiheessa jo puhuin siitä, ja se nousee esille tarkistuksissa, jotka on tehty. Meidän pitää todellakin pyrkiä siihen, että voisimme todeta, mitä sitten halutaan. Ja meidän pitää saada aikaan tällainen eh, mittausmenetelmä, joka toimii, ei välttämättä ole kysymys harmonisoinnista. Kysymys on sellaisesta käsitteestä, joka mahdollistaa mittaamisen. Ja tämä on asia, jossa meidän pitäisi pyrkiä myöskin mittaamaan, mistä sitten tulee myöskin tähän yhteiskuntajätteen käsitteeseen. Tällä hetkellä oikeastaan ei ole määritelmää yhteiskuntajätteelle. On hyvä, että tästäkin asiasta keskustellaan. On tärkeää tehdä arviointeja teollisesta jätteestä ja kaupallisesta jätteestä Toisin sanoen työtä on vielä paljon jäljellä. Yhdestä asiasta olemme siis yhtä mieltä, tai jostakin asiasta olemme yhtä mieltä, emme suinkaan kaikista. Ja monet teistä ovat todellakin ottaneet esille sanan vastuu. Me kaikki uskomme, että nyt on kysymys vastuun kantamisesta. Nyt on kysymys tärkeästä välineestä, jolla voidaan käynnistää ja vauhdittaa ympäristö- ja teollisuuspolitiikkaa Euroopassa. Aika ei ole mitenkään sivuasia. Aika on tekijä, joka tekee välttämättömäksi sen, että me otamme kantaaksemme vielä enemmän vastuuta, sillä te kaikki tiedätte, mikä on tämän esityksen syntyhistoria ja tiedätte myös, miten paljon tätä odotetaan ja ennen kaikkea sidosryhmät eivät pelkästään kansalaisjärjestöt, vaan myöskin ammattiyhdistykset, teollisuuden järjestöt, kansalaiset itse vaativat tätä ja myöskin instituutiot. Voidaan sanoa, että komissiota todella on pyydetty pohtimaan tätä. Kaikki sidosryhmät ovat sanoneet tämän sangen selvästi. Ja siksi meidän pitää toimia hyvin päättäväisesti. No nyt tulen sitten kritiikkiin, jota on esitetty kuluttajien herkkyys ja EP-ero asia, jolla voidaan lisätä kuluttajien herkkyyttä asiolle, siis laajennettu valmistaja vastuuta, eli sieltä saadaan enemmän tuotteita, joista kierrättäminen on mahdollista. Ja mitä tulee tähän elintarvikkeiden hukka, hukkaan, eh, sitäkin olemme yhtä mieltä, mutta se on kysymys, jota pitää käsitellä intensiivisemmin. Meidän pitää käsitellä ylipäätään koko sitä ketjua, joka liittyy tähän elintarvikkeiden eh, hukkaamiseen. Sitten on kaksi kriittistä asiaa myös, jotka on annettu esille. Täällä puhuttiin siitä, että me ole kiinnittäneet riittävästi huomiota läheisyysperiaatteeseen. Jos äh, läheisyysperiaate vaikuttaa niin, että joissakin maissa 90 prosenttia jätteistä päätyy kaatopaikalle ja tätä kautta myöskin vahingoittavat äh, maan taloutta, niin silloin todellakaan emme ole ottaneet läheisyysperiaatteita. Mutta jos läheisyysperiaate merkitsee sitä, että syntyy selkeitä säädöksiä, joissa otetaan huomioon jäsenvaltion erityispiirteet ja se, että lähtökohdat ovat erilaiset ja jossa investoinneilla ja asianmukaisella politiikalla pyritään saavuttamaan asetut tavoitteet, silloin myöskin on älykästä käyttää läheisyysperiaatetta. Mutta sitten sellaista arvostelua, jota olen valmis hyväksyä, nimittäin se, että täällä ei puhuttaisi siis tästä taloudellisesta voitosta, mutta on todettava, me olemme todellakin riippuvaisia raaka-aineiden tuonista, niin kuin eräät kollegatkin jo sanoivat. Ja on kaksi tapaa pysyä kilpailukykyisenä silloin, kun maailmanmarkkinat ovat yhä aggressiivisemmat. Toinen on se, että alennamme työn kustannuksia ja sitä me emme halua. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että alennamme raaka-aineiden hintaa. Me voimme investoida teknologisiin innovaatioihin – ja on olemassa faktoja, jotka vahvistavat tämän. Tämä paketti ei osaltaan suinkaan edistä taloudellista voittoa, se on hyväksi ympäristölle. Tätä kautta luodaan perusta sellaiselle kehitykselle, joka lisää hyvinvointia ja saa aikaan talouskasvua. Meillä on vielä paljon työtä edessämme, sen tietävät varjoesittelijät. Saman aikaan meillä on myöskin kiire esityksen kanssa, mutta minun mielestä nyt on myönteinen ilmapiiri olemassa, jotta saamme aikaan hyviä kompromisseja. Ja niin kuin sanottu, tämän työn lopputulos riippuu kaikista osallisista. Meidän kaikkien pitää nyt ponnistella, vaikka määräajat ovat aika tiukkoja, se on selvää. Ja voi vain toivoa, että neuvosto nyt sitten saa tästä jonkinlaista inspiraatiota – ja itse etenee omassa työssään eteenpäin nopeasti niin, että saamme nopeasti myöskin neuvottelut käynnistymään. Uh, Kiitos. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään mielenkiintoista työstä. Uskon, että voimme tämän päiväisen kokouksen päättää tähän. Haluan kiittää kaikkia hyödyllisistä kommenteista ja osallistumisesta kokoukseen.